päätös ja komission jäsen Ansip, odottakaa pikku hetki, komission jäsen, odotamme pienen hetken. Aloitamme komission jäsenen puheella. Te saatte puheenvuoron. Kunnianarvoinen puhemies, kunnianarvoiset parlamentin jäsenet. Tänään Euroopan komissio otti merkittävän askeleen luodakseen aidot digitaaliset sisämarkkinat Euroopassa. On kaksi uutta aloitepakettia. Ensimmäinen parantaa rajat verkkokauppaa yli Euroopan muuttamalla esteitä, lisätämällä kuluttajien luottamusta ja lopettamalla syrjivät käytänteet. Toinen paketti vastaa uuteen digitaaliseen todellisuuteen nykyaikaisella politiikan lähestymistavalla, joka koskee online-alustoja ja äh, lähetyssääntöjä. Molemmat paketit heijastavat äh, komission sitoutumista digitaali julkisten markkinoiden strategiaan, jonka esittelimme Strasbourgissa vuosi sitten. Molemmat pyrkivät oikein toimiviin digitaalisiin sisämarkkinoihin, jotka kattavat kaikki Euroopan maat, Aloittaisin tästä e-kauppapaketista. Me haluamme avata sähköiset kaupan markkinat niistä, niin, että niistä tulee täysin yleiseurooppalaiset, niissä on reilut ehdot kuluttajille ja yrityksille kautta Euroopan sisärajojen. Yhä enemmän hyödykkeitä ja palveluita, palveluita myydään internetissä, mutta rajat ylittävä verkkokauppa kasvaa vain hitaasti. Tämä pitäisi muuttua. Kuluttajat ja yritykset ansaitsevat paremman kohtelun. Niiden ne pitäisi joutua rajoittamaan kotimarkkinoihin – niiden pitäisi kyetä hyödyntämään Euroopan sisämarkkinoiden parhaisiin mahdollisuuksiin digitaalisena aikana. Pakettimme tarttuu kolmeen pääalueeseen. Ensinnäkin se tulee estämään epäoikeutetun syrjinnän sekä verkossa online että verkon ulkopuolella. Aidollisissa markkinoilla ei pitäisi tulla syrjityksi kansallisuuden, asuinpaikan tai asettautumispaikan perusteella. Mutta mä en se, tarkoita sitä, että yritysten täytyisi myydä kaikilla EU-markkinoilla tuotteita, mutta jos kuluttaja tulee verkkokauppaan, heitä pitää käsitellä ikään kuin paikallisina, eikä käsitellä eri lailla. Tämä, miltä ei vaadita äh, raatioittavaa toimitusta. Tämä lisää, äh, lisää hintojen seurattavuutta, lisää kilpailutta ja parantaa pakettien seurantaa räätälöittävässä kaupassa, mikä auttaa kuluttajia saamaan paremman diilin ja enemmän valinnanvaraa. Tämä auttaa e-vähittäiskauppiaita saavuttamaan uusia asiakkaita. Se luo myös yhä enemmän asiakkaita toimittajille. Ja se yhtenäistää hintoja yli Euroopan. Kolmanneksi pakettimme lisää kuluttajan ja pk-yritysten luottamusta sähköisen kaupan käyntiin selkeytämällä, mitkä ovat epäreiluja kaupankäyntimuotoja ja vahvistamalla kuluttajan oikeuksien täytäntöönpanoa rajat tapauksissa – se vahvistaa myös yhteistyötä suoja viranomaisten kesken. Yhdessä nämä toimet pyrkivät poistamaan tärkeimmät e-kaupan esteet. Puhemies, kunnianarvoiset jäsenet, online-alustat, verkkoalustat ovat uutta todellisuutta. Euroopan pitäisi reagoida niin ja pitäisi myöskin omaksua ne. Hyvin lyhyessä ajassa nämä alustat ovat muuttaneet päivittäistä elämää, sitä mitä myydään, nostetaan, matkustetaan, miten me haemme viihdettä. Sillä on paljon näitä kuluttajille, yhteiskunnalle laajemmin, teollisuudelle, yrityksille ja pk-yrityksille. Johtana per, vanna periaatteena on soveltaa oikeita periaatteita innovaaville alustoille, jotka laajentuvat digitaalisilla sisämarkkinoilla – mutta kaiken tämän pitäisi siis tapahtua reilussa avoimessa ympäristössä. Eli kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet reiluun avoimen kilpailuun. Kaikki perinteiset ja online palveluiden tarjoajat, niillä, pitäisi olla samat säännöt eikä mitään syrjintää. On osoittautunut, että alustat ovat innovoivia ja niillä on myönteinen vaikutus talouksiimme – ja ne lisäävät kilpailukykyä. Olemme osoittaneet, että EU on aika hyvä alueella, kuten terveysrahoitus ja talous, yhteistyötalous. Menestyäkseen kaikilla alustoilla, eurooppalaisilla myös, täytyy olla oikeudellinen ympäristö, joka takaa varmuuden. Siksi on erittäin selkeä. Ei tule mitään laajalaisia uusia äh, säädöksiä, jotka koskisivat alustoja. Me muuta nykyistä sähköisen kaupankäynnin verkostoa tai sen vastuumääräyksiä. Verkkoalustat ja kaikki internet-palveluiden tarjoajat ja kaikki online-välittäjät, niiden täytyy noudattaa oikeuden, oikeutta lainsäädäntöä. Niiden täytyy myös olla vastuullisia sisällön tarjonnan suhteen ja seurattavia. Nämä ovat tärkeitä periaatteita. Siksi meillä on ongelmavetoinen lähestymistapa. Jos me näemme, että alustoihin liittyy ongelmia, jotka koskevat tekijänoikeuksia, me ratkaisemme äh, tekijänoikeuksien mukaisesti. Jos on telekom-ongelmia, ne ratkaistaan telekompaketeissa. Ensimmäiset askeleet on jo otettu tänään, kun olemme tehneet ehdotuksen audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivistä, jossa verkkoalustat ovat osa tämän lainsäädännön sovellusalaa. Mainitsemani periaatteet pätevät myös radiotoimintaan, jossa online-alustojen ja VOD, Video on Demand-palveluiden olemassaoloon nykypäivää. Sääntöjen täytyy muuttua, jotta uutta turvallisuutta heijasteltaisiin ja varmistuttaisiin, että kaikki seuraavat samoja sääntöjä. Se, mikä toimii hyvin, on esimerkiksi alkuperämaa lähestymistapasta ei tarvitse muuttaa. Mediapalveluiden tarjoajat ovat yhä asettautumismaan sääntöjen alaisia. Lähestymistapamme tarjoaa myöskin mainita sääntöihin lisää joustavuutta ja vahvistaa pyrkimyksemme Euroopan luovan toiminnan parantamiseksi lisäämällä sen näkyvyyttä. Me lisäämme alaikaisen suojelua silloin, kun he tarkastavat sisältöä verkossa. Se vahvistaa myöskin kansallisten mediasäätelyviranomaisten asemaa odotan läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voisimme yhdessä muuttaa nämä kaksi tärkeää ehdotuspakettia todellisuudeksi. Ne ovat olennaisia digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi sellaista, että markkinoita Eurooppa tarvitsee. Kaikki eurooppalaiset hyötyvät tästä. Kiitos. Grazie, komissario. Ora passiamo agli interventi. Kiitos. Ja nyt ryhmien nimissä, ensin EPPn nimissä, Andreas Schwab. Puhemies, varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin varapuheenjohtaja Ansip EPP nimissä onnittelut tästä paketista. Me uskomme, että Euroopan komissio ainakin EPP-näkökannasta on ottanut rohkeasti juuri ne askeleet, jotka piti ottaa mutta samanaikaisesti on toiminut varovaisesti niillä alueilla, joissa meidän täytyy vielä tehdä tunnusteluita ollaksemme varmoja siitä, että otamme oikeat asiat. Erittäin tärkeää on tämä on tämä ehdotus maarajoituksista ja se, että kuluttajat äh, on otettu tässä huomioon. Hyvä esimerkki on äh, Pariisin Disneyland, on muitakin. Ja tässä äh, on erittäin tärkeää, että huomioidaan välttämätön yhtenäisyys sisämarkkinoilla. Luonnollisesti täällä on asioita, joista meidän täytyy vielä kriittisesti keskustella. Monet sanovat, että olisi mahdollista ottaa vielä muitakin alojen mukaan, mutta me haluamme olla varmoja siitä, että kaikki eurooppalaiset hyötyvät tästä paketista. Te sanoitte myös, että te haluatte myös horisontaalisen äh, lainsäädännön, ja tämä on taatusti oikea askel. Mitä tulee verkkoihin ja informaatio turvallisuudessa. Siinä me olemme ottaneet ensimmäiset askeleet. Te olette itse ilmoittaneet, että siellä missä on välttämätöntä, otatte sektorikohtaisia lisäaskeleita. Me EPP-ryhmänä haluamme mielellämme kulkea kanssanne tätä tietä, koska me uskomme, että on olemassa epäreilua kilpailua samoin kuin myös ulkomaista epäreilua kilpailua. Meidän täytyy tehdä yhdessä työtä varmistaaksemme sen, että Euroopan sisämarkkinat ja niiden 500 miljoonaa kuluttajaa saa kaikki ne mahdolliset hyödyt, mitä sille kuuluu. Kiitos. Per eh, il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti. Ja seuraavaksi sd ryhmän nimissä edustaja Gebhardt. Kiitos puhemies ja puheenjohtaja Ansip. Kiitos, että esittelitte meille tämän paketin ja nämä toimenpiteet, joihin komissio on ryhtynyt. Tämä kesti kauan, mutta vihdoin viimein paketti on täällä ja voin sitä vain teitä kiittää. Meidän parlamenttimme on työskellyt tämän parissa jo vuodesta 2011, että tämä saataisiin vihdoinkin liikkeelle. Analogisessa maailmassa oli täysin mahdotonta edessä ajatella, eh, että eh, voi ähm, toimia rajat ylittävästi. Ja tämä äh, tapahtuu nyt internetostosten aikana. Ja tämä on yksi asia, äh, jota maarajoitukset eivät saa estää, koska meidän ei tule syrjiä ihmisiä sen mukaan, mistä maasta he tulevat tai onko heillä luottokortti, joka on myönnetty oikeassa maassa. Se ei ole hyväksyttävää sisämarkkinoilla – jossa me haluamme nimenomaan pitää ihmiset keskiössä. Te olette sanoneet myös, että millään muotoa te ette lähde horisontaalisesti lähestymään näitä perustoja, ja tämä on erittäin hyvä. Sen vuoksi esimerkiksi jo meidän mietinnössämme tammikuussa sanoimme parlamenttina, että tämä olisi väärä tie sen vuoksi, että nämä perustat ovat niin erilaisia, että on mahdotonta löytää yhtä yhtäläistä ratkaisua kaikille, vaan ne, no, tällä alalla täytyy tarttua niihin omi, alakohtaisiin ongelmiin. Tämä on mielestäni oikea lähestymistapa. Sillä tavalla me pääsemme eteenpäin. Myös mitä on tehtävä ja joka on myös tässä paketissa, joka on erittäin tärkeää kuluttajille, on nimittäin se, että me tarvitsemme enemmän avoimuutta ostoille internetissä niin, että kuluttajat eivät saa siitä haittaa, että informaatio ei ole avointa tai että siellä on piilotettuja maksuja tai yritys koko tämän menetelmän ja maksuin ja kaiken lopuksi sanoo, että ah, olen pahoillani, emme voikaan lähettää tätä pakettia sinne maahan, missä te asutte sen vuoksi, että äh, pakettikulut ovat liian korkeat. Tämä on yksi aihe, joka on myös hyvin tärkeää, nimittäin äh, pakettien lähettäminen Euroopan laajuisesti sillä tavalla, että online-markkinat olisivat todellakin eurooppalaiset. Ora per il gruppo dei conservatori e riformisti europei la parola. Kiitoksia. Komission jäsen, minä olen viettänyt koko elämäni tällä alalla. Ja Eurooppa, ikävä kyllä, tavallaan palaa taaksepäin. Muistatteko te vielä, äh, kun saksalaisilla oli äh, Siemens, äh, italialaisilla omansa ja saksalaisilla, ranskalaisilla omansa – mutta tänä päivänä kaikki toimivat Aasiassa. Mutta meillä ei ole digitaalisia sisämarkkinoita vieläkään, mikä on komission tärkeä projekti. Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että monissa äh, tilanteista äh, me tarvitsisimme enemmän Eurooppaa ja siksi me tuemme teitä. Alle ryhmä Hrantsova. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia erityisesti siitä, että olette luonut tämän uuden lainsäädäntöehdotuksen ja tiedonannan. Haluaisin erityisesti painottaa sitä, että jatkakaa tällä tiellä ja painostakaa kaikkia toimielimiä, mukaan lukien neuvosto, jotta eh, digitaaliset yksinäismarkkinat, yhtenäismarkkinat saadaan päätökseen. Komissio on vakavissaan, kun se pyrkii tekemään EU-sta johtajan digitaalisessa vallankumouksessa, mutta hyvä varapuheenjohtaja, voin sanoa, että eivät kaikki ehdotukset kuitenkaan ole tulleet hyväksytyksi kaikkien ihmisten joukossa. Vaikka ryhmäni hyväksyi digitaaliset sopimukset ja siihen liittyvät ehdotukset, rohkaisen teitä ryhtymään myös työstämään repittiä, jotta voidaan avata molemmat nämä osiot liikutettavuus on myöskin erittäin hyvä asia. Ja me tarvitsemme sellaisia järjestelmiä, jotka jäljittävät kaikkia käyttäjiä. Alteryhmä luo tasapainoisen tekstin ja tarvitsemme siihen teidän tukeanne. Nämä tämänpäiväiset ehdotuksenne, ehdotukset, jotka liittyvät perusteettomaan maanrajoituksiin ja syrjimiseen eri kansalaisten välillä. Kun nämä otetaan huomioon ja lisätään niihin lisää avoimuus, pääsemme lähemmäksi sellaisia sisämarkkinoita, jotka perustuvat luottamukseen ja kunnioitukseen kuluttajien ja yritysten välillä. Ja se on äärimmäisen tärkeää sähköiselle kaupankäynnille. Mutta hyvä puheenjohtaja, tarvitsemme enemmän tietoa siitä, millä tavalla näiden alustojen pohjalta toimitaan. Alustan määritelmä on niin laaja, että siitä on hankala saada kiinni. Meidän täytyy lisäksi myös estää ylisääntely. Kiitoksia. Per il gruppo. Guerryman puolesta. Dennis de Jong. Kiitos äh, puhemies. Komissio haluaa kaikki säännöt harmonisoida liittyen äh, internetin kautta tehtyihin äh, ostoihin. Se ei välttämättä ole loogista, mutta se on kuitenkin ihan oikein, koska tässä on ollut konkreettisia ongelmia, joita ei ole kuitenkaan tässäkään ratkaistu komissio tunnustaa, että äh, monien pienyritysten on vaikea olla näkyviä esimerkiksi hakukoneissa, kuten vaikka Googlessa tai hintavertailussa. Suurilla yrityksillä on paljon enemmän rahaa niin, että ne saavat prioriteetin näiltä perustoilta. Ja sillä tavalla kuluttaja ei saa kokonaiskuvaa kaikista äh, tarjoajista. Joten komission pitäisi tarkastella, millä tavalla tätä voitaisiin hoitaa pk-yritysten kannalta. Tämä on menetetty mahdollisuus. Mutta äh, meidän täytyy huolehtia siitä, että edellytykset ovat yhtäläiset. Sitten toinen esimerkki. Käytännön ongelma, joka kuluttajilla on, äh, ovat äh, varausmaksut konserttilipuille. Jos menee jollekin nettisivustolle, joka tarjoaa näitä lippuja, niin sen pitäisi tarjota, tai se tarjoaa niitä samalla hinnalla kaikille Euroopan kansalaisille. Mutta kuitenkin on eri tarjoajia, jotka eivät ole niin avoimia. Ja näin voi olla, että järjestön sivustolla tapahtuman liput on Äh, myyty loppuun, mutta ole muulla sevustalla, niitä myydään kiskurihintaan. Aikooko komissio puuttua tähän? Per il gruppo Verde Vihreät. Julia Reda. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen. Pitkään odotettu äh, geologista estämistä, maantieteistä estämistä koskeva ehdotus olisi ollut, voinut olla hyvä, jos olisi ollut yhtään kunnianhimoisempi siellä on tämä maakohtaisen estämisen säännöt selkeät. Siinä mainitaan, mitkä on soveltavaa lainsäädäntöä. Ja tämä kielto on ihan älykkäästi tehty, mutta ongelman ydin puuttuu. Kun kuluttajalta kysytään, mitä he ovat maantieteellisestä estämisestä, heidän mielipiteensä on ensiksi, että tätä videota ei näy maassa. Ja yhtäkkiä videot kuitenkin puuttuvat erotuksesta ja myöskin tämä tekijäluvan omistajan suostumus on myös poistettu tästä. Vaikka tästä ei ole tekijänoikeusongelmia muuallakin, mutta on paljon tekijänoikeudella suojattua materiaalia, jossa tapahtuu maantieteellistä ehkäisemistä, mutta jossa tekijänoikeusongelmat eivät ole mitenkään ongelma. Ei, e, ei tämä ehkäiseminen tapahdu tekijänoikeussyistä. syistä nämä maarajoitukset, niissä saat, myyjä saattaa vain kaupallista syistä päättää, että <coughs> maarajoitukset auttavat parempaan tulokseen. On erittäin tärkeää ja sulkea kaikki reijät lainsäädännössä, että lopputulos on se, että maarajoitukset vain jatkuvat Euroopassa. Ja nyt ENF ja kappel arvoisa puhemies komission jäsen Ansip. Te äh, esittelitte noin vuosi sitten äh, digitaalisten sisämarkkinoiden suunnitelman ja siitä, miten kuluttajat paremmin huomioitaisiin. tässä ohjelmassa oli neljä alapistettä, nimittäin paremmat säännöt äh, sähköiselle kaupankäynnille rajat ylittävistä ja te sanoitte, että tämä on kuluttajille, kuluttajat voisivat säästää siinä paljon ja toisekseen mahdollisuus tehdä, tehdä näitä tilauksia, tietäen samalla kuitenkin, että pakettitoimitus estää tämän. Ja kolmas asia olivat nämä maanrajoitukset, jotka asettavat kuluttajat eri asemaan. Ja sitten te halusitte myös paremmat digitaaliset sisällöt. Nyt sanoisin, että tämä kolmas paketti toki parantaa kuluttajasuojaa online-ostoksissa, mutta olisi parempi, jos kuluttajat todellakin voisivat äh, ostaa netin kautta äh, ja jos äh, sitten esimerkiksi halutaan parantaa kuluttajien luottamusta, niin pitäisi saada nämä petokselliset nettisivustot pois tuolta. Sen lisäksi teillä oli tietyt kiintiöt eurooppalaisille audiovisuaalisille paketeille, mikä on ihan mielenkiintoista. Kiitos.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 ostaa tavara ja kävellä kotiin. Sillä tavalla me aikaisemmin teimme ostoksia kaikki. Luonnollisesti maailma on muuttunut eh, teknologisen kehityksen myötä. Tänä päivänä me emme fyysisesti mene kauppaan ja osta tuotetta, ei. Me istahdamme tietokoneen eteen, käytämme tablettiamme tai kännykkäämme ja ostamme sitten tuotteita internetistä. Mistä sitten ongelmat syntyvät? Ongelmat äh, siitä, että tuotteet äh, eivät olekaan meidän lähellämme, vaan jossain pitkin Eurooppaa. vaikuttaa siltä, että aikaisemmin oli vähemmän ongelmia ostaa, koska nyt on erittäin paljon sääntöjä ja asetuksia, jotka syrjivät kuluttajia liittyen siitä maassa ostaja on. Eli tässä on huomioitava monia asioita, kuten hinnat ja missä asuu. Maanrajoitus on hyvin tärkeä. Digitaaliset sisämarkkinat on muodostettava sillä tavalla, ihan kuin itse kävelisi kauppaan. Kiitos Karin. Ja nyt puheenvuoroa Toija. Tänä päivänä kasvu, toisin kuin aiemmin, pohjautuu kahteen avainosioon, energiaan ja sähköiseen viestintään. Jos halutaan olla mukana lisäämässä kestävyyttä ja globaalia ulottuvuutta, täytyy olla mukana. Siksi digitaaliset sisämarkkinat ja sen tuomat edut ovat tärkeitä. Hyvä komissaari, kaikki siihen liittyvät ajatukset, että kyseessä ovat uudet uusi arkkitehtuuri, uudet oikeudet, uusi tie, joka kehittyy edessämme esteetön pääsy yhtenäismarkkinoille luo mahdollisuuksia enemmän kaikille. Se on askel eteenpäin sekä yrityksille että kansalaisille, toimijoille ja kuluttajille, jotka näin voivat Euroopan unionissa viedä eteenpäin digitaalisia oikeuksia ja kulutusoikeuksiaan. Ne ovat kaikki nyt liikuteltavissa. Ja näin ollen PK-yritykset, jotka tänä päivänä ovat erittäin huolissaan näistä muutoksista, voivat olla mukana tässä muutoksessa ja hallita myös siihen liittyviä riskejä. Meidän täytyy katsoa huolella näitä sääntöjä. Olemme jo kuulleet asiasta, olemme tarkastelleet tarkasti pyrkimystä tehdä tästä prosessista helppo ja mahdollisimman riskitön. Me tarvitsemme joustavan lähestymistavan, jonka avulla tarkastellaan huolella niitä erityisiä oikeuksia, varsinkin taloudellisia oikeuksia, mutta myös yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä oikeuksia kaikista niiden eri näkökulmista. Keskustelemme paljon palveluista, mutta emme saa unohtaa, olen teollisuusvaliokunnan jäsen, hyvä puhemies, emme saa unohtaa, että digitaaliset sisämarkkinat valtaavat koko tuotantomaailman, koko valmistuspuolen ja kaikki nämä sekoittuvat keskenään. Ne ovat mukana tuotantomalleissa, uusissa liiketoimintamallissa, uudessa elinympäristössämme. Ilman infrastruktuuria emme kuitenkaan kykene samanaikaiseksi hyvää laajakaista kehitystä ja erityisesti puhutaan taajuuksien uudelleenjakamisesta, sillä etusijalle asetetut taajuudet täytyy, täytyy saattaa kaikkien käyttöön. Onorevole Toija, c'è... Kiitos Toija. Täällä on sininen kortti. Haluatteko vastata? Самборски. Господин председател, уважаема колега, говорихте преди малко за индустрия. Edustaja Toija, te puhuitte teollisuudesta ja kuluttajista. Eikö tämä nyt ole komission rooli? Ja meidän piti nähdä, tässä, tässähän pitää olla tasapaino yritysten ja kuluttajien etujen välillä. Onorevole Toija, prego. Ma io ho parlato proprio dei provvedimenti collegati perché penso... Minä puhuin noista asioista, koska me komissio ja me olemme pitkälti samaa mieltä tuosta asiasta. Digitaaliset sisämarkkinat ja muut prosessit, jotka liittyvät tuotannon muuttumiseen. On tällaisia asioita, joita lainsäädäntö ei kata mutta mainitsin, mitä voidaan vielä parantaa ja tulla kattaneeksi, koska kestävän energian käyttäminen on olennaista täällä. Kiitos ja Ford. Kiitoksia komissaari. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kautta Euroopan, jotta voidaan varmistautua siitä, että yhtenäismarkkinat soveltuvat digitaaliaikaan. Mutta meidän täytyy saada yksityiskohdat menemään oikein. Emme halua tahallisesti jarruttaa digitaalitaloutta. Kun puhutaan maarajoituksista, meidän täytyy huolehtia siitä, että vähittäismyyjät eivät joutu avaamaan uusia kauppoja 28 markkina-alueeseen, mutta nyt meidän täytyy myös huolehtia siitä, että ne noudattavat kansallisia säädöksiä kaikissa 28 maassa, ja se saattaa olla erittäin hankala, varsinkin pienemmille yrityksille. Sen sijaan, että annettaisiin kuluttajille enemmän valinnanvapautta, meidän täytyy varmistautua siitä, että yritykset ovat internetissä eivätkä välttele sitä. Ja meidän ei tule saada aikaiseksi uusia säännöksiä, mutta pitää olla varovaisia, sillä alustat kasvavat ja haluan nähdä useampia alustoja, enemmän kilpailua alustoissa. Vastuuvapauden muuttaminen saattaa olla erittäin hankalaa, varsinkin pienille uusille yrityksille e, sähköisessä kaupankäynnissä mediapalveluissa kuluttajat rakastavat uuden median monimuotoisuutta ja uudet mediapalvelut eivät ole suinkaan samoja kuin perinteinen media ja sen tarjoamat palvelut. Meidän täytyy tämä ero ehdottomasti tehdä. Honorevoli Kallas. Kallas. Kiitos. Thomas Edison sanoi, että jos asioita voidaan tehdä paremmin, etsikää se. Ja se kertoo, mistä digitaalista innovaatiossa on kysymys. Tehdään asioita paremmin, löydetään uusia ratkaisuja, on kyse sitten palveluiden ja tuotteiden saatavuudesta, sitten saavutettavuuteen ja muuteen. Sisämarkkinoistrategiassa pyritään myös murtamaan esteitä, esteitä joita lainsäädäntö luo ja käytänteet luovat. Nykylainsäädännön uudistaminen on aivan kysymys jotta Eurooppa on innovoiva ennen seuraava datavetoista vallankumousta. Maanrajoitteista kaksi asiaa. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mutta on esimerkiksi paketti ja on kuluttajasyy arvonlisäveroja, tekijänoikeuskysymyksiä maanrajoituksiin. siinä, kun syyt ovat olemassa, Nämä käytänteet jatkuvat. Tarkoituksena on saada lisää yrityksiä myymään verkossa, eikä pelottaa niitä, joten paljon on vielä tehtävänä. Ja sitten on kulutukseen liittyvät palvelut. En vaikea ostaa argumenttia, että niiden pitäisi jättää pois erityksestä. Eurooppalaiset usein käyttävät näitä sivuja, niissä on usein maanrajoituksia tämän syrjivät kuluttajia IP internetosoitteen pohjalta. Joten paljon on tehtävänä. Sisämarkkinoilla pyritään murtamaan raja, joten täytyy jatkaa samalla tiellä. Grazie, Callas. La parola López Bermejo. Kiitos. Kallas ja nyt López Bermejo. Kiitoksia puhemies. Haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että enemmistö Euroopan unionin kansalaisista ovat työntekijöitä tai kuluttajia. Täytyy olla kuitenkin riittävä tulot, jotta voi ostaa asioita ja siksi meidän täytyy katsoa kokonaiskuvaa yhtenäismarkkinoilla, erilaisia toimialoja. Jos näin ei tehdä, niin silloin vain digitalisointi tuhoaa sitä tietä, jota sillä rakennetaan. Se, että tämä nyt erotellaan kaikkein taloudellisesti kannattavimmiksi alueiksi, vaikuttaa huomattavasti julkisiin postipalveluihin. Asetus sellaisenaan sisältää useita elementtejä, jotka itse asiassa menevät vielä pidemmälle tässä suunnassa ja joita ei voida suinkaan perustella. Ajatus siitä, että kohtelemme digitaalisia alustoja niin kuin ne aina tarjoaisivat uusia palveluja, kun itse asiassa ne tarjoavat vanhat palvelut uudessa puvussa – Mm, henkilöllä pitäisi olla samat oikeudet, työskentelepähän sitten taksissa tai Uberille. Ja mm, nämä näkökohdat täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Me emme saa kuitenkaan pakottaa kilpailuun perinteisen markkina-alueen ja digitaalimarkkinoiden välillä. On tärkeää, että digitaalimarkkinat toimivat täydellisin samassa sääntelykehyksellä kuin muut toimialat. Tällaista ehdotusta me odotamme, hyvä komissaari. Grazie. Kiitos. Raymond herr kommissar ich kann mich da davor. meidän täytyy nähdä tätä aihetta laajemmin. on hyvä että meillä on strategia digitaalisille sisämarkkinoille mutta me tarvitsemme digitaalista yhteiskuntaa. Äh, se on hieman jo pitkä. minulla kävi juuri vieraina toimittajaopiskelijoita täällä parlamentissa ja heidän mielestään avoimuus puuttuu Euroopan matkoilta. Me tarvitsemme demokratiaa eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Ja jos me haluamme poistaa maarajoitukset peleille, mutta ei videoille, niin silloin näkee todellakin, miten markkinoiden määräämä tämä päätös on, eikä markkinoiden pohjalta. Eli jos me haluamme todellakin käynnistää avoimen eurooppalaisen keskustelun, niin onko mitään vähemmän tärkeää kuin pelit? Tässä on kysymys yhteiskunnallisesta tärkeydestä. Komission jäsen Oettinger ei ole ainoastaan digitaalitalouden komission jäsen, vaan myös yhteiskunnallisten asioiden kohdalla ja yritysten, joten meidän täytyisi tuoda tähän mukaan enemmän ja olla jättämättä

Geht das? Kuuluuko? Kuuluuko? Kuuluuko? No, tämä on äh, vaikea vastata. Äh, olen yrittänyt äh, selittää tässä esimerkiksi sitä, että maan rajoituksen kohdalla meidän täytyy saada mahdollisimman paljon avoimuutta eikä muotoilla maarajoituksia sillä tavalla, että se kehittäisi vain maksimaalisia voittoja yrityksille ja katsottaisiin vain yritys, yritysten intressejä. Meidän täytyy myös huomioida verkkoneutraalisuus ja muut. Me teemme poliittisesti erilaisia päätöksiä, jos me haluamme vain tukea maksimaalisesti bisnesmallia, joka tuo voittoa, vaiko se, että me haluamme myöntää mahdollisimman paljon kommunikaatiomahdollisuuksia kansalaisille. Eli meidän parlamenttina pitäisi aina vaatia niitä ratkaisuja, jotka antavat enemmän kommunikointimahdollisuuksia, vapaampia kommunikointimahdollisuuksia meidän kansalaisillemme. Bowser. Schaffhausen. Hyvä komissio, sen jälleen kerran. Te puhutte olennaisesti markkinoiden avaamisesta, rajattomasta avaamisesta, joka yhä enemmän asettaa eurooppalaiset ulkomaisen hallinnan alle. Teillä on mitään suvereniteettistrategiaa edes eurooppalaista ulkomaista teknologiaa vastaan, joka on dominaation hallinnan teknologia. Google, Apple, Facebook, Amazon ja muut voivat käyttää yhä enemmän eurooppalaista dataa, ne työskentelevät Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen kanssa eurooppalaisia yrityksiä vastaan. Me olemme Alcatelin kanssa teknologiajohtaja Alma Siemens oli hyvässä asemassa, mutta me, me olemme joutuneet solkemaan eurooppalaisia monopoleja, joita äh, on kieltänyt. Siemens on hävinnyt kiinalaisille äh, muille amerikkalaisille yrityksille ja Alcatel on myöskin kärsinyt. Meillä ei ole tällaista eurooppalaista suojelua, jolla, niin kuin meillä oli kansallista suojelua aikaisemmin. Ja kiinalaisilla on suvereniteettipolitiikkaa haasteensa vastaamiseksi Euroopalle. Ja te olette ehdottaneet eurooppalaista pilveä, eurooppalaista pilvipalveluita. Mutta soitteletko ka- eurooppalaisten kansalaisten dataa, mutta teidän liberaali lähestymistapa saa minut pelkäämään pahinta. Tämä varmasti on myötä meidät Euroopan ulkopuoliselle yritykselle nämä digimarkkinat ilman aitoa strategiaa, jolla pyritään eurooppalaisiin johtajiin ja ja, ja tästä tulisi eurooppalaisia johtajia, joita soveltaisiin ensin eurooppalaisilla markkinoilla soijolla, kuten Kiina ja Venäjä ovat tehneet itsenäisyyden säilyttämiseksi. Tässä me olemme antaneet periksi ulkoisille painoille. Meillä ei ole rajoja eikä sovereniteetti. Tämä on tuhoannut kilpailun nimissä ja avautumisen nimissä valtiot, joilla oli tällaista kunnianhimoa, ajattelee Ranskaa ja Saksaa on aika rakentaa Eurooppaa muiden, muin tavoin. Monsieur Herra Schaffhauser, tässä on sinne kortti teille, haluatko vastata? Hegmark. I heard your intervention. Kuulin teidän puheenvuoronne, kun puhuitte, ylistitte Venäjän protektionismia ja taloutta. Te tiedätte hyvin, että Venäjän talous äh, pienenee, koska siellä ei ole kilpailua, sieltä puuttuu oikeusvaltio. Haluaisitteko te kertoa meille, miten te suhtaudutte Venäjän vaurauden kehitykseen? Se vaikuttaa olevan teille se mallivaltio. Kertokaapa meille tästä protektionistisesta, kapitalistisesta, Äh, roistomarkkinoista, jotka ovat vallalla Venäjällä. Kertokaapa siitä ja kertokaapa, minkälaista vaurautta se tuottaa venäläisille. Se on vähentynyt vuosi vuodelta ja se on teidän mallinne. Se on häpeä. Isabella Parol. Teillä puheenvuoro. Te saatte ensimmäisen palkinnon tästä puheenvuorojen karikatyyrikilpailussa. Mitä minä sanoin, että markkinoilla kuten Kiina, nämä ovat säilyttäneet ne ovat selviytyneet, pelastautuneet yhdysvaltalaiselta hallinnalta suojelemalla markkinoita. Sanon myös, ei Venäjä ole mikään malliesimerkki, mutta se on suvereeni maa, jolla on suvereniteettistrategia ja se on säilyttänyt suvereniteettisen tällä teknologian perusalueella, joka koskee teollisuuden yhteiskunnan suorittajien järjestämisessä, organisoimisessa. Meillä ei Eurooppana ole sitä, ja, ja sitä minä pahoittelin. Ja quest, a proposito... Äh, Minulla on hyviä uutisia teille.